No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, lähdetään äänestyksiin. Ensimmäinen äh, äh, mietintö on äh, edustaja Metsolan järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumasta Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Äänestys alkaa. Yksi, yksinkertainen äänestys.